jotta hän voi käyttää puheenvuoron. Onko hän ylipäänsä salissa? Czy jest już z nami na sali pan... Onko Tom Arnold salissa? Tom Arnold. Aha, to musimy, musimy chwilę poczekać, tak? Bardzo proszę. Eli pitää hieman odotella, niinkö? No, selvä. Puheenjohtaja, haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä, Mirja. Pani Okay. W, tym punkcie prosimy o wypowiedź. Niin siis jos teille nyt sopii, haluatteko kommentoida? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Zigerski. Kiitoksia, herra Sikierski. Minulla on ilo olla täällä. Ensinnäkin haluaisin kiittää tätä valiokuntaa siitä, että olette kutsuneet herra Arnoldin, joka on pian tulossa tänne toivottavasti Kiitämme myös siitä, että olette ottaneet kehitysasioiden valiokunnan tähän mukaan. Puheenjohtajamme Linda McAvan valitettavasti ei päässyt tänään paikalle. Tätä Arnoldin esitystä varten hän varmaan pian käyttää puheenvuoron ja hän todella pyysi minua toimimaan hänen sijansa. Of very much Our... Teidän työryhmänne työ on erittäin kiinnostavaa meidän valiokunnallemme ja olemme päättäneet kumppanuudestamme Afrikan kanssa. Erityisesti on tarve saada aikaan investointeja ja luoda työpaikkoja Afrikkaan. Jo tällä viikolla maanantaina DV-komitea valikunnassa tästä puhuttiin asiat, joihin teidän työryhmänne antaisi ohjausta, ovat todella avainasemassa Afrikan kehitystä ajatellen. Olen täällä erityisesti nyt kiin- kuuntelemassa sitä, mitä herra Anon voi meille kertoa. Ja näin voi myös saada tietoon työryhmän suosituksia, mutta joitakin alustavia huomautuksia. Kun valiokunnassa me puhumme, kun puhumme Afrikan maaseutualueista, meitä kiinnostaa erityisesti elintarviketurvallisuus ja köyhyyden vähentäminen. Nämä ovat tärkeimmät tavoitteemme. Me teemme yhteistyötä maatalous- ja kehitysvaliokuntien välillä. Ja tärkein tavoitteemme on se, että yhteinen maatalouspolitiikkamme on kehitetty ja täytäntöön panoutuu niin, että se ei aiheuta vahinkoa kehittyville maille, eikä se estä paikallisten viljelijöiden ja markkinoiden kehittymistä esimerkiksi Afrikassa – Odotan kiinnostuksella teiltä panoksia siitä, millä tavalla olette edenneet näillä saroilla, mitä suosittelette erityisesti koskien el, el, elintarviketurvallisuuden alan tavoitteiden saavuttamista ja kehityspolitiikan johdonmukaisuuden toteuttamista YMPn osalta. Afrikan maatalousraportti vuodelta 2018, jonka on laittanut Vihreä vallankumousallianssi Afrikassa. Siinä korostetaan tarvetta maatalouden muutoksille, jotta voidaan vähentää köyhyyttä ja varmistaa elintarviketurvallisuus. Siinä korostetaan myös sitä, että Pienenmuotoinen kaupallinen viljelys on avainasemassa niin, että saataisiin aikaan maatalouden kasvua ja vähennä, voitaisiin vähentää maaseudun köyhyyttä. On hyvin tärkeää pitää tämä mielessä. Menestyksen malli ei nojaa pääasiallisesti laaja pohjoisessa monokulttuurissa tai suurissa tiloissa. toki tarvitaan myös kotimaisia ja ulkomaisia investointeja. Maybe I will continue. Okay. Ehkäpä jatkan eteenpäin. Afrikan unioni on määritellyt selkeitä tavoitteita ma- matalouden kehityksen ja elintarviketurvallisuuden kehittämiselle Afrikan maan osassa Malabuun julistuksen kautta, joka hyväksyttiin vuonna 2014 mukana. Mukaan kuuluu tavoitteet, kuten nälästä eroon pääseminen, tuottavuuden lisääminen, 6 prosentin vuotuisen kasvun saavuttaminen maataloudessa. Tarkoituksena on myös luoda työmahdollisuuksia ainakin 30 prosentille nuorista ainakin koskien 30 prosenttia maatalousarvoketjua ja ainakin 10 prosenttia julkisista varoista investoitaisiin maatalouspuolelle. Valitettavasti monet Afrikan maat eivät ole saavuttamassa yhtäkään näistä tavoitteista. On kuitenkin hyvä tarkastella kunnolla niitä maita, jotka ovat edistyneet hyvin, kuten Etiopia, joka on saavittanut tämän 6 prosentin kasvun ja köyhyys on puoliintunut. Tämä korostaa, kuinka suuri merkitys on maataloussektorin kasvulle köyhyyden vähentämisessä. On selvää, että tarvitsemme enemmän yksityisiä investointeja – Tämä, tämä voidaan saavuttaa tällainen win-win-tilanne, mutta hallitusten ja kehitysyhteistyökumppaneiden on varmistettava se, että investoinneista on hyötyä Afrikan talouksille ja ihmisille. Samaan aikaan on selvää, että Afrikan maatalouden kehittyminen edellyttää myös vahvoja julkisia instituutioita – julkista toimintapolitiikkaa ja investointeja. Yksityistä sektoria todella tarvitaan, yksityistä sektoria ja poliittista tahtoa ja kunnollisen, kunnollisen hallituksen asiankin esimerkkiä, Euroopan esimerkiksi osoittavat tämän. Haasteita on paljon, mukaan lukien pääsy markkinoille, sadonjälkeiset menetykset ja varastointi sekä elintarvikkeiden jalostaminen Afrikan maissa. Toinen tärkeä tekijä koskee luotonsaantia pienikokoisille kaupallisille viljelijöille. Tällä hetkellä nämä viljelijät eivät saa lainaa kaupallisilta paikko- pankeilta eivätkä mikrolainainstituutilta. Yhdysvallat ovat aloittaneet Euroopan investointi suunnitelman ja rahaston kestävää kehitystä varten. So be interested to hear from Mr. Ar- Olisi kiinnostavaa kuulla herra Arnoldilta, minkä tyyppisiä suosituksia teidän työryhmänne voi antaa niin, että näistä ulkoisesta investointisuunnitelmasta tai eurooppalaisesta kestävän kehityksen rahastosta voidaan tehdä menestystarina maaseutusektorille. Uh, finally, finally I need to, to make uh, announcements. Lopuksi haluaisin esittää jotakin huomioita, jotka koskevat ainoastaan kehitysyhteistyövaliokunnan jäseniä. Määräaikaa näille kolmelle lausunnolle, jotka koskevat YMPtä strategisia suunnitelmia, asetusta ja horisontaalista asetusta sekä tätä muutettua asetusta, niin määräaika on todella pidennetty. Se on keskiviikkona 12. joulukuuta kello 12. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Kuten ehkä huomasitte, vieraamme on nyt saapunut tänne joukkoomme. Eli Tom Arnold nyt sitten puhuu tästä Afrikan maaseutu Euroopan komission erityistyöryhmän työstä. Miten tässä nyt vain, jos minun pitäisi nyt esitellä asiantuntijamme, niin olisin halunnut puhua kaikista näistä viroista ja tehtyötistä, jos hän on ollut. Jos tekisin näin, niin puhuisin täällä erittäin pitkään. Hän on ollut mukana OECDn toiminnassa ja hänen CVnsä on melko pitkä ja hän on ollut mukana monissa instituutioissa. Miten olette oikein onnistuneet tässä? Tämä on ensimmäinen kysymys. Miten olette onnistuneet keräämään näin paljon kokemusta? Onneksi olkoon. Hieno homma, mutta mikä on tärkeintä on se, että mitä sanotte nyt. Joten annan puheenvuoron sitten herra Arnoldille. Olkaa hyvä. Thank you very much, <clears throat> Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Tärkeintä, että olen täällä paikan päällä ja anteeksi, että olen vähän tässä myöhässä. Olen tyytyväinen, että voin puhua tämän erityistyöryhmän puolesta ja monet minun kollegani erityistyöryhmässä ovat täällä vuoden takaosassa myös mukana. E, ja haluan antaa teille vähän yleiskuvaa sitä, mihin me ollaan menossa nyt tämän erityistyöryhmän työssä ja mitä se tulee sitten erottamaan loppujen lopuksi painottaen sitä, että erityistyöryhmän työ ei ole vielä päättynyt. Ja se pitää kyllä päättää piakkoin, mutta meillä onkin mahdollisuus jatkaa ja kuunnella teitä ihmisten kantoja sen suhteen, mitä raportti pitäisi kirjata, ja tämän takia tämä tilaisuus on niin tervetullut tämän yhteiskomitean, siis Agri- ja Devi-valiokuntien kesken parlamentissa. Voisin ehkä aloittaa vähän miettien poliittista yhteyttä, missä tämä erityistyöryhmä perustettiin. Kaikkihan tietävät, että poliittisen sitoumuksen taso Euroopan ja Afrikan kesken on lisääntynyt viime vuosina monistakin syistä monet kokoukset valtionpäämisten tasolla on pidetty. Ja Junckerin tärkeä toteamus komission unionin tilapuheessaan 2018, jossa hän erotti tällaista Afrikka-Eurooppa-liittoa kestävän investoinnin ja työpaikkojen puolesta. Tämä on tärkeä aloite ja kaikki Euroopan unionin toimijat ovat myöskin osallistuneet tähän. Ja meidän yhteytemme komission suuntaan tänä vuoden alussa antoivat meille tehtäväksi tämän työn tokuussa ja meidän pitäisi päättää tämä siis joulukuussa, eli lähiviikkoina. Mitä me nyt katsomme tätä, kun katsomme maaseutu-Afrikan tulevaisuutta? Me katsomme tavallaan, niin tavallaan kahden eri näkökulman avulla. Eikä kuinka Afrikka voisi tuoda tarpeeksi työpaikkoja verkkoja sen nopeasti kasvavalle väestölle ja mitä erityistä panosta Euroopan maatalous voi tarjota tälle tämän tavoitteen saavuttamisessa. Ja sitten, mikä on Euroopan panos erityisesti tehdessä yhteistyötä Afrikassa tämän, tämän tavoitteen saavuttamiseksi? Ja on hyvä antaa vähän haasteen suuruudesta kuvaa teille. Se on alue, joka kasvaa kaikkein nopeimmin väestön osalta tällä hetkellä. YK on arviot osoittaa, että väestön kasvu tulee kasvamaan 1,2 miljardista vuonna 2015, 1,7 miljardiin 2030 ja 2,5 miljardiin vuonna 2050. Ja vuoden 2015 ja vuoden 2050 välillä Afrikassa tulee 70 prosenttia kaikesta prosenttia maailman väestön kasvusta. Tämä on valtava tilastoluku. Lisääntyvä väestö johtuu siihen myöskin, että työvoima lisääntyy ja työvoiman kysyntä lisääntyy. Ja tällä hetkellä työvoiman tulo äh, markkinoilla on 20 miljoonaa henkilöä vuodessa. Vuonna 2030 tämä nousee 30 miljoonaan henkilöä vuodessa. 60 prosenttia tästä lisäyksestä työvoimassa tapahtuu maaseutualueilla. Nämä luvut ovat johtaneet siihen, että erityistyöryhmä teki kaksi tärkeää päättelmää. Ensinnäkin tämä tärkeinen poliittinen haaste Afrikan johtajilla on se, että pitää luoda tarpeeksi työpaikkoja, jotta voidaan tämä nopeasti kasvava työvoima ottaa käyttöön. Ja toiseksi sitten mm, agri, elintarvike ja maaseutualueen pitää olla tärkeässä roolissa tämän strategian ja työpaikkojen luomisessa. Mitä me nyt katsomme, että tässä on niitä politiikan aloja, joita pitäisi käyttää, että voitaisiin työpaikkoja luoda elintarvike- ja agri-alueella? Mutta me tiedämme, että nämä sektorit ovat vähän laajemmassa poliittisessa yhteydessä ja taloudellisessa yhteydessä, jotka vaikuttavat näihin molempiin. Joten aikaisemmin meidän reportissa me huomamme, että me, tai totesimme tämän tärkeyden, että pitää ensin nyt rakastaa konflikteja, poliittista, makrotaloudellista kautta ja sitten investoida ihmisten parempaan ravinnon saantiin, koulutukseen, terveyspolitiikkaan, tuoda te- puhdasta energiaa mantereille ja, ja suojella sen luonnonresursseja. Ja uskon, että Afrikan johtajat, jotka ottavat nämä huomioon, että myöskin luovat sitten eh, mahdollisuudet kasvaa maaseutuseudulla ja elintarvikeketjuissa. Mutta emme nyt näihin asioihin sen enempää tarkemmin tässä, koska meillä on tähän toimivaltuutta. Me oikeastaan katsomme, me katsomme tähän maatalous ja maaseutualueisiin, mitä pitää tehdä näillä sektoreilla, jotta voidaan tehdä aikaan paljon työpaikkoja. Tähän vastakseni me katsomme neljää pääaihetta, jotka vaativat politiikan vastauksia. Ensinnäkin me haluaisimme katsoa alueellista lähestymistapaa kun taloutta kehitetään ja työpaikkoja luodaan, ottaa esille tämä yhteys maaseutu- ja kaupunkialueen välillä. Tämä lähestymistapa tarvit, ottaa esille, siinä tarvitaan myöskin yleisöisten tuotteiden investointeja mm, maaseutualueella, että voidaan luoda lisää työpaikkoja, että voidaan näistä myöskin tehdä houkuttelempia asuinalueita. Toiseksi me otamme työ, toimenpiteitä, että voidaan tukea tätä Afrikan muutostilannetta maatalouden osalta. Tämä on paljon suuria eroja Afrikan maiden kesken heidän tuottavuuden ja kasvun osalta. Maat, joissa on suuri tuottavuuden kasvu, ovat sitten myöskin osoittaneet sen, että heidän sisäinen politiikkaansa on myöskin sitoutunut tähän antaa tarpeeksi varoja budjetista. He ovat luoneet myöskin myönteisen ympäristön heidän maataloustuottajille ja elintarviketeollisuudelle. Meidän pitäisi pyrkiä tähän, että, että useammat Afrikan maat tällä hetkellä saavuttaisivat nämä korkeat standardit. Kolmanneksi me suosittelemme, että pitäisi investoida tähän kestävään afrikkalaisen erikäyttötarviketeollisuuden. Me tiedän, että Afrikan erikäyttöteollisuus on tällä hetkellä alikehittynyttä prosessien osalta ja laisarvon osalta, joten Afrikassa tarvitaan lisää osuus sen oman energiatuotannon lisäämiseksi, joka tällä hetkellä tehdään tuonti-elintarvikkeiden Afrikka ja Eurooppa kumppanina voisivat vastata tähän haasteeseen ja luoda yksityissektorin investointeja, jotta voidaan sitten ideollisuutta parantaa, sen arvoketjua parantaa, luoda turvastandardeja, kehittää Afrikan sisäistä kauppaa ja luoda järjestelmä Afrikalle e, elintarvikeindikaattoreille sitten. Ja neljänneksi nämä, että Afrikan luonnonresurssien suojelu ja luonnonresurssien hallinta on tärkeä osa kestävää elintarviketuotantoa ja myöskin ilmastonmuutoksen estämistä. Eurooppa voi auttaa afrikkalaisia hallituksia siinä, että voidaan valtavirtaistaa näitä luonnonresursseja, hallintoa ja myöskin vastata sitten ilmastonmuutoksen haasteisiin. Ja me tulemme keskustelemaan näistä kaikista neljästä haasteesta. Tuomme sen kaikki yhteen sitten viimeisessä kappaleessa ja luomme siinä suosituksia, jotka pitäisi Afrikan panna täytäntöön yhteistyössä Euroopan kanssa. Me tulemme painottamaan myöskin sitten kapasiteetin luomisen merkitystä erityisesti nuorisolle, jotta suositukset voidaan panna täytäntöön. Ja elintarvikesektori ja agrisektorin pitäisi olla tärkeässä roolissa sekä työpaikkojen luomisessa, että myöskin Afrikan ja Euroopan kestävässä yhteydessä tuolla on työpaikkoja ja investointeja. Ja tässä viimeisessä kappaleessa on tavallaan ensimmäinen luonnos toimintaohjelmaa Agri, elintarvike sektorilla, alue, näillä alueilla. Ja me näemme, että Afrikan Euroopan kumppanuus pitäisi toimia kolmella tasolla. Ihmisiltä, ihmisiltä ihmisille, yritysten kesken, jossa keskitytään siis maataloustuottajien, tuottajärjestöihin ja hallituksiin. Me uskomme, että tämä Afrikan Euroopan kumppanuus pitäisi laajentaa tätä yhteyttä meidän yhteiskuntamme kesken ja liikeyhteisön kesken, jotta voidaan käyttää näitä mahdollisuuksia hyväkseen, kun pyritään samalla myöskin käyttämään kehitysyhteistyön tuloksia hyväkseen. Tässä tarvitaan myöskin poliittista johtajuutta. Voin painottaa, että komissiossa tarvitaan tätä, ministerineuvostossa myös ja Euroopan parlamentissa – tehdään yhteistyötä EUn jäsenvaltion kanssa, tehdään yhtenevä Euroopan lähestymistapa, että luodaan oikea Eurooppa-Afrikka-kumppanuus näinä vaikeina aikoina. Ja kaikkein tärkeintä on se, että tämä, tämän erityistyöryhmän pitäisi kiinnittää huomioon erityisesti maaseutu Afrikan nuorten työpaikkojen luomisiin. Ja tämä on se tärkeä politiikan prioriteettialue, joka se ansaitsee myös. Ja tämä, tästä asiasta haluaisin myöskin käydä keskustelua teidän kanssanne. maanantai iltana pystyin puhumaan maatalousministerin neuvostossa, joten näen tämän iltapäivän äh, keskustelun täällä vähän niin kuin täydentävänä tähän aikaisempaan, jota keskustelua kävin. Joten olen hyvin jännittynyt kuulemaan teidän kommentteja poprosili o wypowiedzi pani po... Kiitos oikein paljon. No niin, nyt aloitetaan keskustelu. Edustaja Hoibu. Ja herzlichen... Lämpimät kiitokset herra Arnold alustuksestanne. Hienoa, että teillä on tämä työ, erityistyöryhmä hienoa myös, että komission jäsen Hogan ja Mimit saavat vietäntänsä asioita eteenpäin, koska täällä alalla elintarvike- ja matalouskysymyksissä meillä on nyt kaksi erittäin tärkeää yhteispistettä. Ensinnäkin nälän, nälkää vastaan taisteleminen Afrikan mantereelta, mutta myös sitten nämä tulevat haasteet. haasteet. No se tulee hyvin paljon väkeä, paljon enemmän ihmisiä. Afrikassa tulossa paljon nuoria jotka myös tarvitsevat töitä ja tulevaisuutensa meidän pitää ottaa omiin käsiinsä. No itse asiassa oli vielä oli siellä kahdenlaisia kysymyksiä. Ensinnäkin Meillä on nyt paljon potentiaalia, jos ajatellaan Afrikan elintarviketuotantoa siellä paikan päällä. Tässä pitää hieman katsoa noita tuotantomenetelmiä, metodeja, miten elintarvikkeita siellä tuotetaan. FAOssa on aloite Scaling Up, eli tämän toiminnan lisääminen agariekologiassa, jotta voidaan maaperää hoitaa paremmin, saada ihmiset paremmin sitoutumaan toimintaan, mutta kyse on myös siitä, että elinkeino turvataan näille ihmisille, miten sitten maatalousekologia on huomioitu näissä kysymyksissä. Voisitteko kommentoida tätä, mikä painoarvo tällä on teidän toiminnassanne? Mielestäni tässä nyt on kaikessa paljon potentiaalia, nähdään myös mitä FAO tässä tekee. Ja sitten ilmaston näkökulmat, miten ne tulevat kulma tähän raporttiin, koska se on tärkeää, erityisesti Afrikan mantereelle ja tietysti myös Euroopalle, mutta tietysti siellä se on tärkeä kysymys. Sitten meillä kiinnostaisi vielä, jos puhutte vastuullisista sijoittajista ja investoinnista, niin mikä tilanne on alueellisella tasolla tässä? Onko tässä mikä on tilanne esimerkiksi luotonannon ja koulutuksen suhteen tässä? Kiitos. Kiitos. Pelkäänpä pahoin että kaikki sä puhut vain minuutin, olen pahoillani, mutta emme voi puhua sen pitempään, antaa sen enempää puheaikaa. Thank you, Chair, and... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Tom tästä esityksestä. Tiedän kyllä, tunnen tämän Arnoldin CVtä voi olla yhtä mieltä puheiden kanssa. Teidän taustanne maatalousalalla huomioon ottaen, voittekohan vastata kahteen kysymykseen. Kuinka Euroopan YMP on kehittynyt ja onko se nykytila sellainen, jolla on myönteinen vai kielteinen vaikutus teidän työhönne Afrikassa? Toiseksi voidaanko ottaa jotakin oppia oppia Euroopan menneisyydestä, kun ajatellaan maatalouden kehittämistä ja elintarvikkeet tuotannon lisäämistä Afrikassa, niin että voisimme tukea teidän työtänne tuolla Afrikassa. Minusta tämä on erittäin tärkeää työtä, aivan itsekästä syistä ainakin, ja myös moraalisista syistä. Meidän on autettava Afrikan maanosaa näiden ongelmien mit- mutta kaava, josta kerroitte, on aivan, aivan kertakaikkisen läkähdyttävä. Ei, varmasti tarvitaan jäsenvaltiolta, komissiolta ja parlamentilta poliittista rohkeutta tehdä oikeat valinnat siinä kohtaa, kun todella autetaan Afrikan kehitystä, koska meidän lapsemme lapset tulevat kärsimään, mikäli emme ryhdy oikeisiin toimiin. Kiitoksia. Kiitos sitten Agnew. Very much. Kiitos. Esitten muutaman kysymyksen herra Arnold. Ja haluaisin tarjota teille vastaselvityksen. Ensinnäkin sanoitte, että no, mikä on hyvä malli, mitä voi tehdä Afrikassa. Minä asuin työskentelyssä 40 vuotta sitten ja minusta siellä oli loistavia toimintamalleja, koska siellä oli suuria tiloja, joissa oli 500 työntekijää työllistettynä He kaikki saavat asutuksen, koulutusta ja se oli kauppa ja ja klinikka. Se on tällainen keskus, sen myötä ei siirrytty näihin röttelykyliin ympäri Toinen kysymys, mitä on e pitäisi tehdä, no tässä on parkin asia, ei pitäisi sanoa Afrikassa että alkaa käyttää GMOta. Ne auttavat valtavasti Afrikan maataloutta. Olen ollut mukana tässä toiminnassa itsekin. Ja sitten mitä ei voi vielä tehdä, on, että painostetaan Etelä-Afrikan hallitusta, että se lopettaa nämä farmimurhat So Flanagan. Flanagan. Um, thanks very much for your... Kiitoksia tästä esityksestä. Olen pahoillani siitä, että meitä on näin vähän paikalla. Ihmiset menevät edes takia sinne valittavat, että maahanmuuttaja tulee e, Eurooppaan, mutta sitten kun kysy, puhutaan siitä, kuinka voitaisiin auttaa ihmisiä siellä, missä he eivät vielä ole, niin jotenkin he eivät tulekaan paikalla kuuntelemaan. Kiitoksia kuitenkin tästä esityksestä. Te esitte kysyitte, mitä me jäsenet täällä voimme tehdä mitä ratkaisuja meillä voisi olla. Yksi asia, joka koko ajan putkahtaa esille, henkilö, joka tulee maasta, joka on kokenut nälänhätää, niin Euroopan unionin tehtävänä on ruokkia maailma. En usko, että meidän tehtävänämme on ruokkia maailma, koska loppujen loppuksi on parempi, että, että ruokitaan itse itsemme ja kehitetään omaa maataloutta sen sijaan, että joku ruokkisi sinua. En ole mikään kristitty tietysti olen ihan ylpeä äh, kirjoittilainen, mutta jos nyt opetetaan ihmisiä kalastamaan, niin heillä on ruokaa koko elämäksi, mutta jos Euroopan unioni nyt yrittää ruokkia maailmansa, maailman, niin eihän siitä mitään tule. Mitähän te ajattelette tästä tavoitteesta, joka Euroopan unionilla olisi, tällaisia ylimielisiä tavoitteita, että meidän pitäisi jotenkin ruokkia koko maailmaa? Eikö olisi paljon parempi, että ihmiset yrittäisivät rokkea itse itsensä näihin? Ihmiset voivat tehdä ironissakin, se onnistui. Jos meitä olisi ruokittu, niin ei me varmaan olisi tässä. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da sind, dass Sie uns mit... Kiitoksia, että olette täällä tänään ja että olette vastaamassa kysymyksiimme. Minulla on yksi asia, mietin vähän tässä että miten voisi parantaa Afrikan tilannetta. Kun puhun kollegoiden kanssa, niin monien kollegoiden kanssa on kuultu, että meidän pitää meidän, meidän järjestelmä, meidän maatalouspolitiikkamme sinne. Ja minä näen kyllä tilanteen toisin. En usko, että meidän järjestelmä voi viedä sinne, vaan että Afrikka tarvitsee toisen järjestelmän. Vaikka meidän supermarkettimme me ovat me on vähän työntekijöitä kuin afrikalaiset, jos se kauhea. Se pitää olla monta ihmistä töissä silloin. Ja onko teillä joku järjestelmä mielessänne, minkä tyyppistä maatalouspolitiikkaa voisi harjoittaa Afrikassa, mikä toimisi siellä? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys, näitä, nämä kauppasomukset Afrikan kanssa. Ja tästä todetaan, että, että Euroopan pitäisi huolehtia Afrikasta. Miten te näette tämä epassit, eli kauppasomukset Afrikan kanssa ja liberalisointi Afrikan markkinoilla, että myymme tavallaan tämän eh, heille eh, hyötynä, mutta oikeastaan tämän hurrikaani, joka pyyhkii Afrikan mantereen yli. Mikä on teidän kantanne tähän? Posel Andrew. Edustaja Andrew. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia teille herra Arnold tästä esityksestä. Nämä haasteet ovat melkoisia. Useita pohdintoja ja kysymyksiä. Ensinnäkin, kuten totesitte, ei pidä tehdä samoja virheitä kuin Euroopassa tehtiin maataloudessa tuottavuuden nimissä. Viimeiset 50 vuotta olemme rahoittaneet maataloutta tavalla, jolla – maatalous on irrotettu ihmisten terveydestä ja ruoantuotannosta. Kyllä nämä virheet on vältettävä Afrikassa. Nämä ovat toki eri maanosia, eri kulttuuria, eri historia. Samat menettelyt eivät varmasti toimi. Sen sijaan olisi toimittava maaseudun kehityksessä niin, että tuetaan tätä Afrikan maa, äh, maan osaa alueellisilla hankkeilla eikä yritä tarjota mitään eurooppalaisia reseptejä heidän ongelmiinsa. Kyseessä on tällainen alueellinen toimintatapa. En tiedä, olisiko tämä teistä kiinnostava ajatus äh, tällaisesta perinteisestä kehitysyhteistyöhankkeesta pitäisi ehkä siirtyä alueiden välisiin kumppanuusohjelmiin. Olisiko tässä idea? Voisitteko kertoa, millainen budjetti kokonaisuudessaan EUn ja Afrikan kumppanuuteen on nyt hahmoteltuna? Onko teillä näistä luvuista tietoa? Then the next speaker is... Seuraava puhuja on herra Michi. Commission. Siis herra Michi komissiosta. Kiitos ja hyvää iltapäivää. Meillä on paljon yhteyksiä työryhmän jäseniin, olemme tiivissä yhteydessä ja tämä nyt on hyvä tilaisuus, kuten hän sanoi. Komission puheenjohtaja Juncker käynnisti puhuin tilassaan puhuin tilasta tästä Afrikka-EU-allianssista. Ja ensimmäinen tavoite olisi tällainen Viinin kokouksen tiivistelmän raportti. Ja myös parlamentin jäsenet käyttävät täällä puheenvuoroja. No, en usko, että raportin tavoitteena on yrittää sanoa, että meidän pitäisi ruokkia koko maailma EU-mallilla. Me haluamme osoittaa EUn johtajuutta ja yrittää löytää maa- ja aluekohtaisia ratkaisuja Afrikan tilanteeseen, joten agroekologia voisi olla yksi lähestymistapa, mutta ei ainut lähestymistapa. Se on osa tätä palettia prosenttia. Roomassa tänään järjestetään merkittävä innovaatiojärjestelmän konferenssi. Eli kyseessä on sellainen teknologia, joka sopii Afrikkaan mantereelle. Sitten kauppa, no selvästikin, kuten tiedämme, on tämmöinen kauppa alueen manner lähestymistapa. Talouskumppanuussopimukset voivat antaa meille hyvän lähestymistavan, voidaan oppia aikaisemmista kokemuksista ja sinne puhutaan sitä, miten voidaan käyttää epäelementtejä rakentamaan man, Afrikan mantereen vapakauppa mutta tämä on Afrikan oma prosessi totta kai. Se mikä on selvää on, että 55 valtiota Afrikassa, niiden pitää käydä kauppaa keskenään. Yksi EUn menestystarinoita on kaupan integroiminen Afrikassa. Näin ei ole. Siellä on tällainen keskuslähestymistapa, joka ei, ei ratkaise elintarvikekysymyksiä ja ongelmia mantereella, jos vain 5 prosenttia käydään kauppaa keskenään, eikä 60-70 prosenttia niin kuin meillä tavallisesti tehdään kehittyneessä maailmassa, niin sitten on ongelmia ja riippuvuussuhteita. Meidän pitää luoda alueellisia paikallisia markkinoita ja ehkäpä myös osoittaa, mitä toimintamalleja YMP on käyttänyt, kun se on kehittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja voidaan puhua myös kestävän kehityksen politiikan johdonmukaisuudesta ja voidaan osoittaa, mitä tässä ollaan opittu suuri haaste, jonka Afrikka tulee kohtaamaan, ja Tom mainitsikin sen, on tämä olen lähestymistapa. Eli sitten kuten johtajuusnäytöt, voidaan luoda työpaikkoja maaseudulle ja pienempiin kaupunkeihin, jotta ihmiset muuta aina näihin suuriin valtaviin isoihin kaupunkeihin. Ja sitten jää slumia, jonne nuoret jäävät, jos he eivät löydä töitä, joista unelmoivat aikaisemmin. Kestävyydenjärjestelmät on myös tärkeäkään sitten Tarvitaan holistisempi lähestymistä siihen, miten tarkastellaan elintarvikejärjestelmiä. Tarvitaan monipuolisempia ruokavalioita. Yksi suuri ongelma, että kukaan on nyt on aliarvostuksen eri muodot. Siellä lähetetään ruokaa hukkaan, mutta totta kai myös ylipainoa. Joten tämä suuri haaste, se on valtava pommi, kansainvälinen pommi, Samantereilla saatavanta väestörakenteen ja väestökasvua, ja meidän pitää myös osoittaa, minkä tyyppisiä monipuolisia ravin, ruokavalioita ja järjestelmiä on tarjolla, jotka ovat myös ilmastonäkökulman huomioon ottavia. Ilmastonäkökulmasta tulee tärkeää, koska useimmat haasteet, jotka Afrikka kohtaa, tulevat liittymään oikeuksiin. Tämäkin mainittiin aikaisemmin, kun puhuttiin korostaa 9 ja Madridissakin puhuttiin näistä maa-oikeuskysymyksistä ja muista oikeuksista. Agnewkin mainitsi tämän, eli maaulottuvuus on ja vesiresurssien saatavuus on myös avaina, se sitten metsäkato. Näitä kaikkia heitä pitää ajatella. Tarvitaan tapa. Pitää pohtia, miten Afrikkaa mantereen erityispiirteet otetaan huomioon. Ja varmastikin erityistyryhmänsä jäsenet tulevina viikkoina laativat loistavan kertomuksen, joka ottaa huomioon tuon perustason, mutta voi lähettää myös selviä viestejä Euroopan komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille ja parlamentille. Eli holistinen lähestymistapa tarvitaan korona paremmin näitä toimia lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tässä lähestää yhteistyötä Afrikan unionin kanssa ja yksittäisten Afrikan valtioiden kanssa, jotta otetaan todellista johtajuutta, kun tämä Afrikan mallin pitää muuttua lyhyellä aikavälillä. Thank you very much. Then we have a... Kiitos. Sitten on paljon kysymyksiä. Nyt ku... tai oli paljon kysymyksiä, nyt kuullaan vastaukset. Herra Arnolds, olkaa hyvä. I mean, I would very much agree with a lot of what... Olen pitkälti samaa mieltä, mitä täällä todettiin. Ja pyrin vastaamaan kysymyksiä, joita täällä esitettiin. Mutta Ehkä ei pysty kattamaan kuitenkaan kaikkia nyt tässä laajassa vastauksessa. Niin uskon, että avainsana tässä on. Ja on tämä kumppanuus. Kuten puheenjohtaja Juncker totesi union tilaviestissään, me muutamme nyt Afrikan ja Euroopan välistä suhdetta – Se oli täällä enemmän tällainen apu- ja kauppasuhde. Nyt mennään ainakin teoreettisesti korkeamman poliittisen tason suhteeseen. Ja tämä on lähtökohta, koska Afrikalla on monilla aloilla omia politiikoita, vaikka maataloudessa. Silloin kaksi sitoumusta, mainitsit ne myöskin aikaisemmassa kommentissa, ne nämä Manebo ja sitten puutu julistus 2013 tämä, tämä työjulistus. Eli heillä on omat sitoumuksensa. Ja he saavat myöskin tuloksia enemmän tai vähemmän näistä myös. Mutta tekisi saada enemmän parempia tuloksia kuin se on tähän mennessä pystynyt. Mutta pitää olla kuitenkin tärkeä rooli tälle kahdelle kumppanuille Euroopan suuntaan, että voidaan saavuttaa nämä Afrikan tavoitteet. Afrikka on nyt avaintoimija, tässä Eurooppa voi auttaa. Ja se voi auttaa tietyillä alueilla, koska on omia kokemuksia näistä. Edustaja McKinnes puhui täällä YMPstä, kuinka se on kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana. Ei voi kiistää sitä, että 20-30 vuotta sitten YMP oli oikeastaan haittaava Afrikan suhteen. Meidän myöntikorva, vientikorvausjärjestelmä ja kaikki muut ovat haittavia kauppasuhteissa. Tämä on kuitenkin muuttunut huomattavasti. Ja YMP-muutos sen 20 vuoden aikana – se todellakin antaa mahdollisuuksien. Siinä voidaan katsoa enemmän maaseudun kehitystä, ympäristöä enemmän ja elintarvikkeen laatua. Kaikki nämä asiat ovat tällaisia yleisiä oppeja, voidaan antaa sitten Afrikalle, mutta pitää sopeuttaa ne Afrikan olosuhteisiin kuitenkin. Tämä on osa sitä vastausta. agroekologi-kysymys, ja nämä asiat ne pitää tietenkin ottaa myös huomioon. Tapaan huomenna FAOn edustajat, eivätkä pelkästään agroekologiasta ovat tehneet hyvää työtä, myöskin maahanmuutosta ovat tehneet hyvää työtä. Kaiken tämän ytimessä, ja mennään nyt takaisin tämän kumppanuusasiaan. on selkeä poliittinen itse, oma etu siinä, että tuetaan Afrikkaa kehittämään oma talous. Tämä on kuitenkin kaiken ytimessä, tämän poliittisen sitoumuksen ytimessä. Tämä, että Eurooppa ruokkii maailmaa, en usko, että tämä, tästä on kyse eurooppalaisessa politiikassa tällä hetkellä, mutta Eurooppa on kyllä muuttamassa omaa maatalouspolitiikkaansa – ja se on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikaa myöskin elintarviketurvan suuntaa ja koko elintarvikejärjestelmien ajatus ja niiden seuraukset ei pelkästään, tehdä tarpeeksi ruokaa, vaan myöskin terveellistä ruokaa. Se on tärkeää ja Eurooppa ottaa se myös esille sitten Afrikan kanssa keskusteltaessa. Maa, kysymykset, totta kai pitää aloittaa realiteeteista. Suurin osa Afrikasta viljelyä on pienimuotoista. Naisilla on suuri rooli tässä viljelyssä. Ja nyt pitää löytää tapoja sitten parantaa heidän tuottavuuttaan, tulovarmuuttaan. Tämä on nyt se sävel, jonka haluamme löytää, eh, kun teemme suosituksia. Mutta mitään helppoja vastauksia tässä ei ole. Osa tästä liittyy siihen, että tuottavuutta pitää kasvata kaikilla tasoilla ja pitää kehittää maaseudun taloutta ja että ihmiset saavat myöskin tulonsa, ei pelkästään maataloudesta, vaan myöskin muistakin toimista. Ja näin on tapahtunut Euroopassa ja varmaan näin tapahtuu myöskin sitten Afrikassa. Koko Afrikan elintarviketeollisuus ja sen kehitys – se on todellakin alikehittynyt tällä hetkellä. Tämä asia olisi hyvin tärkeää että kiinnittää huomiota ja pitää todeta jotain tähän asiaan. Mutta tähän ei pidä ottaa pelkästään yksityistä sektoria, vaan myöskin hallitukset. Niiden pitää luoda sitten olosuhteet, että tämä on yksityissektorille kiinnostavaa ja houkuttelevaa investoida sinne. Ja tähän pitää myöskin tällaisia elintarviketurvamääräyksiä ja tällaisia etuuskohtelumääräyksiä ja myöskin katsoa ylipäänsä elintarvikkeita arvoketjussa. Oikeastaan vastaakseen muutaminen kommentteihin, mutta kiitävän nimisiä kommenteista. Varmaankin moni näistä oli hyvin relevantti siinä vaiheessa, kun me luonnostelemme suosituksia. Speaking Finnish. Puhun suomea. Viimeisen kommenttini on, on aika kiittää kaikkia puhujia ja kommentoijia ja, ja herra Arnoldille erittäin hyvää työnjatkoa ja ponnisteluita sen, sen hyvän, hyvän lopputuloksen eteen. Ja olen erittäin kiitollinen siitä, että, että meidän kaksi valiokuntaa on kohdannut tässä ruoka- ja, ja, ja tuota noin, asiassa yhdessä. Ja kun mietitään että euroopan unioni on maailman eh, suurin kehitysavun antaja tai maksaja ja rahoittaja maailmassa niin ruoantuotanto jos mikä on yksi asia jonka me haluamme saada eh, kehittymättömissä maissa kuntoon erityisesti oma ruoantuotanto jolla ihmiset ansaitsevat eh, elantonsa ja pääsevät työn syrjään kiinni. Täällä käytettiin hyviä puheenvuoroja siitä, mitä se oma ruoantuotanto ja maatalous tarkoittaa, mitä pitää ottaa, ottaa kehitysmaissa huomioon, tuotantotavat. Me emme halua luontoa, metsiä, maaperää saastuttaa emmekä turmella, vaan, vaan, vaan aina maa pitää jättää seuraavalle paremmassa kunnossa kuin sen itse on saanut mutta myöskin toimintatavat sisämarkkinoiden toimivuudessa on tärkeää että ihmiset saavat eh, elantonsa ja pääsevät eh, myöskin nauttimaan siitä omasta tuotannostaan. Herra Arnold nosti lopussa, kiteytti hyvin tämän koko keskustelun siitä, että tarvitsemme laajaa yhteistyötä ja sitä totta vieköön tässä, tässä maatalouden tuotannossa tarvitsemme kehitysyhteistyön voimin, kun sitä viedään myöskin eteenpäin. Kiitoksia kaikille tästä keskustelusta ja, ja kokous teillä varmaan jatkuu tästä eteenpäin, mutta me kiitämme tässä vaiheessa. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos kehitysvaliokunnalle. Kiitos sihteeristölle että valmistelitte tämän päivän kokouksen, mutta ennen kaikkea haluaisin kiittää asiantuntijamme herra Arnoldia. Olemme hyvin vaikuttuneita siitä, mitä olette tehneet ja toivon, että tulee muitakin tilaisuuksia ehkä vielä tämän vuoden aikana. Voimme kuunnella teitä uudestaan, saatte teitä uudestaan, mutta nyt haluan vain kiittää teitä vielä kerran. Kiitos paljon nyt, hyvät naiset ja herrat on niin, että meillä on vielä yksi kohta esityslistalla, joka pitää käydä läpi. Eli Agri valiokunnan kokous jatkuu vielä, meillä on vielä yksi kohta jäljellä. Eli sitten mennään takaisin sisällä kohtaan yhdeksän. Maatalousvaliokunnan kokous siis jatkuu. Kiitos. Niin, kohta yhdeksän keskustelu. Haluaisin pyytää vieraamme tänne paikalle puhujakorokkeelle. Stefan Bakkes ja Anu Pulkkinen. Eli kyseessä on keskustelu osana ihmisoikeusviikkoa. Julistamme YK julistusta maaseudun asukkaiden muiden maaseudulla työskentelyn henkilön oikeuksista. Ja ihmisoikeuksiin maaseudulla vaikuttavat globaalit haasteet ovat myös käsittelyssä. Kuten tiedätte, me päätimme järjestää ihmisoikeusviikon 19.23. marraskuuta Julistamme siis sitä, että 70 vuotta, 70 vuotta täyttää kansan ihmisoikeusjulistus ja tämä tärkeä agrivaliokunnalle. Loistavaa, että voimme keskustella näistä asioista täällä tänään. Stephen, Stephen Bax on nyt täällä. Hän on täällä edustamassa FIAN International järjestö, joka on sellainen ihmisoikeusjärjestö, joka muussa käsittelee oikeutta ruokaan. Ja he tekevät yhteistyötä YK kanssa. Herra Bax, Kessillä on paljon kokemusta, hän on erittäin aktiivinen alla, joten haluaisin toivottaa hänet tervetulleeksi. Sitten myös Anu Pulkkinen on täällä ulkosuhdehallinnosta. 10 minuuttia, herra Bakkes ja Anu Pulkkinen 5 minuuttia. Sopiiko se? Kiitos paljon. Olen erittäin pahoillani. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Maybe just... Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyt kysymys. Meillä on aika vähän aikaa käytössä. Tuleeko tässä kysymyksiä ja vastauksia myös tämän puheen jälkeen? Ihan vain tiedoksi. So thank you very much for, for inviting me on the committee. Suuret kiitokset kutsusta tulla puhumaan tänne yhdistyneen kuningaskuntaan lehtien julistuksesta koskien näitä maaseudun asukkaita ja maaseudulla työskenteleviä. Heidän oikeuksiaan tämä julistus hyväksyttiin kaksi päivää sitten kolmannessa YK komiteassa New Yorkissa. Palaan tähän vielä lyhyesti. Tämä julistus UNRP, UNDRP on tärkeä monista syistä johtuen. It's them, the peasants, but also... Kyseessä ovat siis eh, maaseudun asukkaat, eh, pienviljelijät, eh, maaseudulla työskentelevät paimentolaiset ihmiset, jotka takaavat elintarviketurvallisuuden ja elintarvikesuvereenisuuden tälle alueelle ja väestölle yleisesti ottaen. He ruokkivat maailman ja ihmiset. 70 prosenttia ruoasta maailmassa on tuotettu pienviljelijöiden toimesta. Myös elintarvikkeiden turvallisuustekijät on otettava huomioon ja työllisyys, eri varaumat, jotka liittyvät näihin, ja myös luonnonvarojen suojelu, jota kautta voidaan myös toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Mikä tilanne nyt tänä päivänä on? Kuten tiedätte, tilanteet ovat katoamassa maailmanlaajuisesti. Se on myös Euroopassa nähtävä ilmiö. Valtavia tiloja tulee niiden tilalle, hyvin suuria tiloja, ja tästä kärsivät sitten pienviljelykset. viljelijöiden tulot ovat hyvin alhaisia, joskus jopa köyhyysrajan alapuolella viljelysmaa keskittyy suuromistajien käsiin ja maata myös kaapataan pienviljelijöiltä maailmanlaajuisesti ja tästä näkökohdasta Euroopan unionissa Euroopan alueilla olemme suojelumpia, mutta muilla maailman alueilla maaseudun alu, asukkaat ja työntekijät jouduvat, joutuvat kärsimään kriminalisoitumisesta ja häätä, häädöistä, iskuista murhista. Monet eh, ihmis, todella nimenomaan eniten eh, ihmisoikeuspuolustajista on tapettu ja murhattu niitä, jotka puolustivat maa-oikeuksia. haluaisin viitata tässä viime vuonna hyväksyttiin, viime vuonna hyväksyttyyn Euroopan parlamentin päätöslauselmaan, joka osoittaa, että nämä todellisuudet koskevat myös Eurooppaa. Kyseessä oli viljelysmaan keskittyminen Euroopan unionissa. On kiinnostavaa panna merkille se, että, että, että tämä tilanne osoittaa, kuinka järjest järjestelmällistä syrjintää kohdistuu näihin ihmisiin ja myös julkinen taho osallistuu tähän myös EUn tasolla. YMP on jossain määrin tai suuressakin määrin edistänyt tällaista suuntausta niin, että tilat suurenevat ja pienet tilat katoavat. Haluaisin mainita toisenkin päätöslauselman, joka hyväksyttiin tänä vuonna. Ja se koski äh, alkuperäisen väestöjen oikeuksien rikkomista ja maankaappausta, ellen erehdy. Tämä oli Euroopan parlamentin ensimmäinen päätöslauselma, joka koski maaseudun asukkaiden oikeuksia. Euroopan parlamentti vetosi YK ja YK jäsenvaltioihin niin, että ne tukisivat tätä julistusta ihmisoikeusneuvostossa. Sitten joitakin erityiskohtia puhuin teille jo tästä kontekstista ja maaseudun asukkaista maailmanlaajuisesti. Joidenkin tietojen mukaan jopa 80 prosenttia maailmanlaajuisesti tuotetusta elintarvikkeista ovat pienviljelijöiden tuottamia. Samaan aikaisesti 80 prosenttia ihmisin nälästä kärsimistä ihmisistä ovat maaseudun asukkaita ja maaseudulla eläviä. Tämä on erikoistilanne siitä naisten tilanteesta. Te näette täällä tilanteen, joka kuvaa Saharan eteläpuolista Afrikkaa 80 prosenttia no, e, elintarvikkeista tuottaa, on naisten tuottamia. Latinalaisessa Amerikassa 50 prosenttia, tai Aasiassa 50 prosenttia ja Latinalaisessa Amerikassa naiset eh, osallistuvat 40 prosenttisesti maahan, maataloustuotteiden tarjontaan. Kuitenkin eh, naiset ovat kaikkein nälkäisimpiä maailmassa. Tämä täysin epäsuhteisesti vaikuttaa näihin henkilöihin, jotka kärsivät eh, huonosta ravitsemustilanteesta. Haluaisin nyt harpata tämän YK-prosessiin vaiheen kokonaan. Ehkä vain tästä vuoden 2007-2008 kriisistä Via Campesina liike otti vei, vei tämän julistuksen oikeastaan ihmisoikeusneuvoston Genevään. Ja vuoden 2007-2008 elintarvikekriisi itse asiassa – oli se hetki, jolloin ymmärrettiin, että nyt on jotakin tehtävä. Harppaan tässä nämä eri istunnot, joita järjestettiin. Ensimmäisen kerran kokoonnuttiin 2012 todella ja viimeisin olin tänä vuonna 2018. En nyt mainitse, kuinka sisältö tässä kehittyi. Kuten sanoin parin päivää sitten, Kolmas YK-komitea New Yorkissa, joka käsittelee siis sosiaali- ja humanitaarisia kysymyksiä, hyväksyi tämän julkilausuman varsin suurella enemmistöllä. Enemmistö äänesti puolesta, monet äänestivät tyhjää ja myös seitsemän vasta-ääntä annettiin tälle julkilauselmalle. Se joulukuussa se menee ratifiointivaiheeseen. Sitten hyvin Lyhyesti tässä on kartta, joka usein on parempi kuin pitkä selitys. Tässä nähdään, millä tavalla maailmanlaajuisesti äänestettiin. Afrikka ja Aasia. Voitte nähdä, että lähes kokonaisuudessaan äänestivät jo julkilausuman puolesta. Joitakin poikkeuksia Latinalaisesta Amerikasta, Brasilia, Argentiina ja Kolombia äänestävät tyhjää. Euroopan alueista. Tilanne näkyy tässä. Euroopan tässä on e- YK on eurooppalaiset valtiot ikään kuin kuvattuna. Täällä on paljon äänestetty tyhjää, kuten näette Euroopan unionissa. Ainoastaan kaksi maata äänesti julkilausuman puolesta, Portugali ja Luxemburg. Ja kolme vastusti Ruotsi, yhdistynyt kuningaskunta ja Unkari. Sveitsi äänesti puolesta, kuten näette. Se on hyvä merkki. Muutkin maat kuin Monaco, Moldavia, valko ja Serbia myöskin äänestivät sen puolesta. Tässä on syytä korostaa varmasti sitä, että julkilausumassa ei ole kyse itsekkäästä lähestymistavasta, jolla suojellaan yrityssektoria. Kuten olen kuullut, miksi muita ryhmiä ei suojele. Tässähän kyseessä on yleinen et, tuu. Tämä ei ole mikään suojeluväline näistä syistä, jotka mainitsin. Todella tiloja on katoamassa ja heihin, näihin ihmisiin kohdistuu iskuja ja syrjintää. Maaseudun biodiversiteetin suojelemisen kannalta tämä olisi tärkeää. Myös maaperä pysyy parempana, jos sitä viljellään, niin on myös huomioittava tämä panoksena maaseudun kehityksen ja maaseudun työllisyyden elvyttämisen yhteenvetona. Näitte tuon kartan siitä, kuinka EU-jäsenvaltiot äänestivät. Halusin hieman provosoidakin teitä tässä. EU ja YK jäsenvaltiot väittävät olevansa ihmisoikeuksien mestareita. Kuitenkin suuri osa EU jäsenvaltiosta ei antanut tukea tälle EU, Euroopan unionin komissiona vastusti sitä itse asiassa. On tärkeää kuitenkin, että kehitystä tapahtuu EU ja EU-jäsenvaltioiden pitäisi ryhtyä tunnustamaan tämän julkilausuman tarve. Ja olisi muistettava myös se, että ihmisoikeudet ovat kehittyvä käsite ja tämä julkilausuma on varsin tarpeen. Kiitoksia. Pulkkinen viisi minuuttia, alkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair, uh, distinguished members. Kiitos puheenjohtajavalikunnan jäsenet ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Hienoa, että saan olla täällä tänään, että voidaan keskustella kanssanne ja juhlistaa Euroopan parlamentin ihmisoikeusviikkoa. Edustan siis Euroopan ulkosuhdehallintoa ja sen ihmisoikeusyksikköä. Ensinnäkin haluaisin jatkaa siitä, mihin kollega jäi. Ja osin vahvistaa, että EU-jäsenvaltiot kyllä puolustavat ihmisoikeuksia maailmassa, ovat todellisia mestareita. Kukaan ei tee enemmän ihmisoikeuksia eteen kuin EU, ja me pitäisi olla sitä ylpeitä. Mitä tulee tähän nimenomaiseen julistukseen ja maaseudulla asuvien oikeuksiin, no pidän tätä erittäin tärkeänä. It is, uh, from the view... Niin. Tästä näkövinkkelistä EU on käynyt rakentavaa yhteistyötä ja osallistunut siis neuvotteluihin, kun on näitä maaseudulla asuvien ja työskentelevien henkilön oikeuksia tätä julistusta. Ja korostaisin, että tämä on hallitusvälinen työryhmä sen takia, EU-jäsenvaltiot tässä äänestävät ja osallistuvat kokouksiin. Me totta kai EU-na yritämme koordinoida yhteisiä päätöksiä. Kuten täällä jo mainittiin, julistus hyväksyttiin maanantaina ja 119 YK jäsentä tuki sitä kuitenkin. Pitää myös mainita, että 49 jäsenvaltiota äänesti tyhjää, oli tiettyjä huolia liittyen tähän julistukseen. Prosessia johtaa Bolivia ja tunnustamme, että osat ongelmistamme tai osa ehdotuksista, joita tässä on viety eteenpäin, on otettu huomioon kyllä. Ja muutamia parannuksia on tehty myös tekstiin lisäksi. Mielestäni on tuolla rakentavaisuustapa, joka nyrkissä kenessä on ollut kuitenkin teksti aiheuttaa ongelmia ja jäsenvaltioille, mutta myös muille YK-jäsenvaltioille – mukaan lukien, mitä tosiaan, että perustettaisiin uusia kollektiivisia ihmisoikeuksia tai tällaista säänneltäisiin. Ja on tästä käsitteet kuten oikeus siemeniin tai maa tai sitten ruokasuvereniteetti. No, yhteys ihmisoikeuksiin, sitä pitää vielä selventää lisäksi. Siitä vielä huolia liittyen epäihdonmukaisuuteen, jos ajatellaan tätä julistusta ja sitovia maailmanvälisiä sopimuksia, erityisesti ympäristöalalla. Tunnustamme, että tämä ei ole juridisesti sitova väline. Ja tämä julistus on melko monimutkainen ja mielestäni olisi ollut parempi, että hyväksyminen oltaisiin siirtyy eteenpäin toisen yleiskokoukseen. Tästä on tosi lykätty. Uskomme, että tänne lykkäys olisi sallinut sen, että olisi voitu tarkastella tarkemmin tätä tekstiä ja oltaisiin voitu oikoa näitä huolia. Kuitenkaan tätä vaihtoehtoa ei tarjottu. No e on täysi tuki ei nyt ole varmaan vielä tuolla julistuksessa, mutta kuitenkin EU on sitoutunut edelleenkin työstämään kaikkia tärkeitä kumppaneita, kun, kun käydään läpi näitä epätasoisuuksia eri väestönosien välillä. Ja pyritään varmistamaan ihmisoikeuksien täysi toteutuminen mukaan lukien taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet. Tämä koskettaa kaikkia ihmisiä, jotka asuvat työskentelevät maaseutualueella. No, maa on tärkeitä kaikille ihmisille maaseudulla. Minä haluaisin lyhyesti kuvailla se, mitä EU tekee tällä osa-alueella. EU on myös sitä mieltä, että turvaton ja epätasainen pääsy maakeuksiin johtaa siihen, että siis johtuu huonosta hallinnoinnista ja vastuullisen puutteesta EU on käyttää kaikkia välineitä ja ne pyrkii edistämään sääntöpohjaista lähestymistapaa ja pitää myös käyttää kansainvälisesti sovittuja poliittisia suuntaviivoja, kuten 2030 suunnitelman ja kestävän kehityksen tavoitteet vastauksen, koska 30 agendalle ei ole hyväksy viime kesäkuussa on eurooppalaisen kehityskonsensuksen, joka määrittelee EUn kehitysstrategian tuleville vuosille. Vastuullinen hallinnointi maasioissa on varmasti mukana konsensuksessa ja se pannaan täytäntöön käytetään EUn oikeusperustaista lähestymistapaa. EU, is also a stones support. EU myös tukee vapaaehtoisia suuntaviivat koskettavat vastuullista maakauksien kalastuksen ja metsäoikeuksien hallinnointia ja vetoamme yksi jäsenvaltioihin, että panevat täytäntöön ja samalla rahoitamme eri ohjelmia 40 valtiossa ympäri maailmaa ja kokonaisbudjetti on 240 miljoonaa euroa. Kaikki nämä toiveet on hyvin kuvaa Turvan komission esitteessä You Support Responsible Land governor State of Play 2019 englanniksi. Lopuksi haluan vakuuttaa teille, että EU soveltaa monenvälistäisemmistä varmistamaan, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja suojellaan myös maa- ja maatalouskysymyksissä. Tuemme ihmisoikeuspuolustajia ja maakysymyksen lisäksi jatkamme työtämme siihen, että mahdollisesti sovellettaisiin kestävää hallinnon periaatteita muissa luonnonvaroissa. Odotan innolla kommenttejanne ja olemme ne jatkossakin. Kiitos paljon. Minuutti minuutti puheaikaa kaikille sitten. Gracias, presidente. La verdad... Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta on kyllä todella vahinko, että sen kerran kun käsitellään asiaa, joka liittyy näihin maaseudun asukkaiden oikeuksiin. Jätämme tämän viime hetken, emmekä voi käydä rauhallista keskustelua, varsinkin kun olemme puhuneet paljon niin tämän tapahtuman järjestämisestä, mutta eipä tästä sitten sen enempää. Ensinnäkin haluaisin onnitella tätä työtä, jota Via siinä ja sen liittojärjestöt ovat tehneet niin, että loppujen lopuksi on saatu hyväksyttyä tämä julkilausuma, joka koskee maaseudun asukkaiden oikeuksia. Minusta tämä on todella tärkeä koko planeetalle, mukaan lukien Euroopan unioni. Täällä on puhuttu maankaappauksesta. Tämä on todellisuutta myös täällä Euroopan unionin alueella. Tällaista tapahtuu. Haluaisin kysyä, miksi näin on. On selvää, että tässä on sovittu, kuinka äänestetään. Miksi siis Euroopan unioni massiivisesti äänesti tyhjää? Miksi Euroopan unionin jäsenvaltiot äänestivät lähes yhtenä miehenä tyhjää Portugalia ja Luxemburgia lukunottamatta? Haluaisin kiittää heitä tästä sitoutuneesta kannanotosta ja suhtautumista tähän julkilauselmaan. Minun mielestäni tämä on keskeinen väline, jonka avulla voidaan saada ihmisoikeudet ja maaseudun asukkaiden oikeudet etusijalle huomioiden yhä rajummat kapitalistisen rahoituksen röhkeydet ja todella nämä maan kaappaaminen, luonnonvarojen väärinkäyttö ja muut asiat ovat tässä mukana. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä ja häpeän, häpeän sitä, että Euroopan unioni, joka tänään, joka tässä tänään koko päivän juhlii ihmisoikeuksia ja, ja sitten toisaalta sitten ei tue niitä. Tässä nähtiin tässä kartalla, miten rajat menevät. Miksi ne maat, joissa ovat kaikkein vähiten kehittyneet, joissa ovat pikkuviljelijöitä, ne tukevat sitä ja me sitten äänestämme tyhjää, jopa vastaankin. Tämä on hirvittävä viesti miljardille pienviljelijälle maailmassa, joiden oikeuksia tallotaan, jotka ovat syrjittyjä, jotka elämäpä uhataan. Mietinkin, että miksi Euroopan unioni ja ihmisoikeusneuvosto, niin toisaalta sitten äänestää tyhjää tässä, mutta sitten kun on taas sitten ihmisoikeudet ja talous kyseessä, niin sitten taas kaikki asiat taas tähän toisella tavalla esille. En tämä voi sopia yhteen. Minä häpeän siis todellakin. Tässä on siis nämä monikansalliset yritykset vastaan pienet viljelijät taas. Uh, thank you, Chair, and thank you for your... Kiitos puheenjohtaja, kiitos esityksestänne ja pahoittelut joudun poistumaan. No, meillä on kolmikantaneuvottelut tänä iltana kestävät kolme tuntia, mutta halusin tätä läsnä salissa ja ajoitus on nyt valitettava, ettei saatu useampia kuulevia kor- vietänne paikalle. En kommentoi sitä, ettei nyt joku tätä tukenut, koska meillä ei tarvitse tietoja tästä, mitä se oli väärin. Mutta voisitteko ottaa yhteyttä, tai siis vetää yhteyden tähän aikaiseen Eurooppaan Esimerkiksi kohtaan tuo Afrikan erityistyöryhmä. He, heidän työtään tämä voisi edistää, jos ottaisitte yhteyttä heihin. Se olisi ehkä rakentavin eh, asia tänä iltana. Oma val- jäsenvaltioni Irlanti, kun me itse, kun tulimme itsenäiseksi, meillä oli valtavia maa-ongelmia, maa-oikeuksien jakamisessa. Edelleenkin on kiistoja, joten maa-ala ja historia ja konfliktit ovat yhteisössä toisessaan. Tämä on aihe ja oletan, että meille tulee jatkaa tämän ongelman tarkastelun ympäri maailmaa, kun ihmisillä ei ole oikeuksia maa-alaan, on konflikteja. Enkä nyt sitten kommentoi erityispiirteitä, mutta katsotaan vielä tarkemmin. Kiitos. Andrew. Andrew. Oui, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Olen todella pahoillani, tämä kaksi kysymys, tämän maailman nälkä ja maaseudun alue, alue, asukkaat, ei, että tätä keskustelua ei käyty ennen yhempää keskustelua. Tämä olisi antanut vähän toisenlaista sävyä. Nyt olemme vasta koko, joudukokouksen lopussa, mikä voi yhdessä näistä haasteista puhua, vain puhumme pelkästään väliin, että ei tässä ole mitään dem- demokraattista järkeä ainakaan. Täällä puhutaan nyt elintarviketurvallisuudesta ja suverenisuudesta. Näiden asioiden pitäisi olla meidän poliittisten keskustelujemme ytimessä aivan alustuksena näin. Haluaisin kysyä, onko teillä analyysiä varten tietoja, joiden perusteella voidaan sanoa, miksi melkein kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot äänestivät tyhjää tässä asiassa. Tämä kuitenkin koskettaa tätä meitä huolestuttavia asioita asian ydintä, eli maailman ruokinta. Jos meitä on miljardeja enemmän koko ajan, niin tämä on tärkeä asia. Koko ajan keskitetään tuotantoa. Täällä on puhuttu myös perhetiloista. Olisi tärkeää, että tätä asiaa syvennettäisiin tässä valiokunnassa. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtajan. Nopea vastaus, kolme pointtia vastaan näihin kysymyksiin, joita MEPit esittivät ja reagoin nyt suoraan siihen, mitä hallinnon edustaja myös tässä sanoi. Niin jäsenvaltioiden argumentit siihen, etteivät äänestäneet puolesta tai äänestivät siis tyhjää, ovat No niitä on kolmenlaisia ensinnäkin. Ei haluta kollektiivisia oikeuksia, puhun lyhyesti tästä. Ei ole uusi ilmiö, että kansanoikeuksien puitteissa ja tulkien työaika päättyy valitettavasti tähän. Kiitos ja hyvää illan jatkoa. special en tant que réponse à des vulnérabilités euh, spéciales. Il y a des choses, euh, des, des instruments de droits de l'homme pour les migrants,